Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει... Hyvää huomenta, arvoisat kollegat. Aloitamme istuntomme. Ensimmäisenä asiana esityslistalla on kollega David Martinin suositus aiheesta EUn ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus. Kollega Martin,